Welcome to Mr. President of the European Commission. Tervetuloa komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso. Kolejnym punktem porządku obrad są oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej. Nyt esityslistallamme on huippukokouksen valmistelut ja nyt haluaisin antaa Diego López Garridolle puheenvuoron. Kiitokset eh, puhemies. Niin, seitsemäs päivä tällä viikolla saa euroalueen johtajat kokoustamaan ja tässä käydään keskustelua parlamentissa juuri tuon merkittävän keskustelun pohjalta. Tuon kokouksen tarkoituksena on virallistaa sopimus Kreikan lainoista ja rahoitustuesta Kreikalle, jotta voitaisiin nyt kohdata tämä euroalueen valtion hyvin vaikea taloustilanne ja myös arvioida ja pohtia niitä vaaleja, joita nyt tässä tilanteessa ollaan järjestämässä ja miten sitten, minkälaisia valintoja tullaan tekemään tulevaisuutta varten euroalueelle. Perjantaina euroalueen valtioiden johtajat vahvistavat tuon lopullisen Kreikalle annettavan rahoitussopimuksen. Ja näin siis vahvistetaan se kompromissi, jo, poliittinen kompromissi, joka on saatu aikaiseksi jo 11. päivä helmikuuta Eurooppa-neuvostossa Kreikan kanssa. Ja tämä on, tässä on kyse myötätuntosopimuksesta Kreikan suuntaan tässä äärimmäisen vaikeassa taloustilanteessa. Maa, maiden johtajat sitten esittävät ja ohjaa, osoittavat nyt mm, solidaarisuutta euroalueen 15 jäsenen puolelta, jotta sen jälkeen, kun Kreikan hallitus on hyväksynyt tämän hyvin, hyvin rankan talous- ja rahoitusmuokkausohjelman, jotta, tämä, jotta Kreikka siis voi saada tämän apupaketin Euroopan unionista, voidaksemme vahvistaa koko unioni euroaluetta ja myös Kreikan taloutta vakauttaa. Ja tässä tietysti poliittinen päätös on tehty ei pelkästään Kreikan takia, vaan kaikin, kaikkien unionin jäsenvaltioiden johtajien päätöksellä tämä päätös on tehty. Ja tämä päätös on hyvin tärkeä poliittisesti ja historiallisesti siitä syystä, että tämä on tarpeellinen päätös meidän uskottavuutemme näkemyksen kannalta, euroalueen uskottavuuden näkökulmasta katsottuna, samoin kuin unionin ulkopuolisen rahoitususkottavuuden näkökulmasta ja myös tietysti perustamissopimukset, unionin perustamissopimukset vaativat tällaista rahoitussolidaarisuutta koko unionin sisällä ja on myös oikein tarpeellista pystyä saamaan aikaan kestävää talous, talouden elpiminen ja talouskehitys Euroopan unioniin. Juuri tänään komission jäsen Olli Rehn, joka on paikalla täällä, on julkaissut kevään 2010-2011 komission ennusteet ja osoittaa, että asteittain unionin talous tässä nyt lähtee kehittymään. Ja komission e, e, tekstissä sanotaan, että elpymistä tapahtuu tässä kevään aikana ja nyt on jouduttu kärsimään tästä pahimmasta talouskriisistä, mutta yhtenäisi, yhtenäisenä Kreikka sitten, tai unioni e, voisi prosentilla kasvaa ja seitsemänkymmentä tällä, sitten ensi vuoden aikana. Joka tapauksessa talouslama jo hyökkäsi Euroopan unioniin kovasti, vahvasti, mutta nyt me olemme sitten jo päässeet tähän elpymään Euroopan unionin elpymissu- elvytyssuunnitelman pohjalta, ja jäsenvaltioiden sopimukset ja päätökset, päätökset ovat ohjanneet talouteen huomattavia määriä rahaa ja näin myös Osa rahasta tulee tietysti unionin budjetista, mutta tietysti myös kansallisista budjetista. Ja tämä on yksi niistä syistä, miksi tämä pahin talouskriisi, johon upposimme, on nyt jo pääsemässä, siitä ollaan jo pääsemässä hivenen yli ja ollaan jo pääsemässä hivenen e, elpyvämpään suuntaan. Joka tapauksessa tämä päätös, joka nyt on tehty Kreikkaan annettavista lainoista, päättävällä, hyvin päättäväisellä tavalla osoittaa sitä, että me haluamme tehokkaasti ja kestävästi tukea euroalueen ja erityisesti Kreikan ja tietysti koko unionialueen talouden kehitystä parempaan suuntaan tulevaisuudessa. Uskomme, että unioni on vastannut hyvin ja oikein tähän nykyiseen kriisitilanteeseen tehtyään kaiken sen, mitä sen käsissä e, tehtävissä oli pystyäkseen kohtaamaan tämän hankalan tilanteen ja erityisesti e, kohtaamaan tämän äärimmäisen hankalan tilanteen, johon Kreikka on ajautunut. Ja siitä syystä Euroopan unionin toiminta näinä kuukausina on osoittanut selkeitä askelia siihen suuntaan, että me voimme unionia todellakin taloudellisesti tehokkaasti hallita. Selkeitä askelia siis on otettu, vaikka ne joissain tilanteissa hyvinkin hitaasti olemme kulkeneet eteenpäin, mutta joka tapauksessa olemme ottaneet askelia eteenpäin päättäväisesti ja turvallisesti ja taatusti. Ja siitä syystä nyt perjantaina sitten unionin johtajat jälleen kokoontuvat euroasioista päättämään. Halli, taloushallinto unionissa vaatii selkeät perusperiaatteet, joista ensimmäinen on vastuu. Ja vastuu tarkoittaa sitä, että me kannamme vastuumme erinäisiin sitoumuksiimme, joita olemme tehneet esimerkiksi unionin perustamissopimuksiin. Ja toiseksi me tarvitsemme solidaarisuutta, myötätuntoa, sehän on kaikkien, kaiken unionin ytimessä ja sielussa. Ja kolme, kolmanneksi me tarvitsemme koordinointia ja tiety, koordinointia tietysti rahoituspolitiikassa ja sitten unionin ulkopolitiikan suunnassa ja myös esimerkiksi G20-kokouksissa, samoin kuin kasvukysymyksissä ja kriisistä ulospääsykysymyksissä. Ja tässä olen aivan varma siitä, että tämä asiakirja, jonka komission jäsen Olli Rehn on hyväksynyt tai ja julkaissut ja joka, joka sitten tulee kaikkien luettavaksi, on aivan oikean suuntainen. Ja minä haluaisin vielä lopuksi korostaa sitä, että unionin taloushallinto hallintoa toteutetaan juuri paraikaan nyt ja kehitetään koko ajan ja asetetaan pohja unionin tehokkaalle toiminnalle ja tehokkaiden välineiden hallinnalle sitten myös tulevaisuudessa. Ja sen, minä olen aivan varma, että tämä komission ennusteasiakirja on suuntainen eikä sitä, enkä sitä sinänsä epäile. Mutta tässä täy, ehkä täytyisi puhua eurooppalaisesta rahoitusvalvonnasta vielä tarkemmin, ja siihen, siinä puutunkin sitten parlamentin suuntaan, että te pikin, pikimmin hyväksyisitte tämän direktiivipaketin rahoitusvalvonnasta, ja sehän on keskusteltavana juuri paraikaa täällä parlamentissa, ja toivomme, että se valiokunnassanne menee pikapuoliin läpi, ja sitten sen jälkeen tietysti täällä täysistunnossa. Me tarvitsemme myös selkeitä näitä menettelytapoja estääksemme mahdolliset tulevat kriisit ja lisäksi me tarvitsemme, kuten jo aikaisemmin sanoin, selkeää yhteistä ääntä kansainvälisissä asioissa, e, esimerkiksi G20-kokouksissa. Minun mielestäni nämä nyt ovat kaikista tärkeimmät unionin taloushallintoon liittyvät asiat ja varsinkin nyt nämä Kreikan, Kreikalle myönnettävät lainat, se on yksi osa tätä meidän koko ongelmanratkaisupakettiamme ja minun mielestäni tässä ollaan menossa juuri siihen suuntaan, mihin tuleekin mennä ja uskon, että tämä paketti hyväksytään sekä täällä parlamentissa että sitten nyt tuolla perjantain kokouksessa ja Kreikka saa silloin tämän apupakettinsa, koska se tähtää koko unionin talousvakauteen ja varsinkin euroalueen talousvakauteen myös maailmanlaajuisesta näkökulmasta katsottuna. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavana Euroopan komission puolesta herra Barroso. Hyvä puhemies, hyvä ministeri, neuvoston puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Minulta pyydettiin lausuntoa eh, tästä, tähän taloon tästä eh, asiasta. Ja minä pyydän ensin välittää eh, osanottoni ihmisille Atenassa, jotka ovat väkivallan uhreina joutuneet kärsimään. Tämä paketti, joka Kreikalle on vahvistettu viime aikoina, niin minä haluaisin antaa siitä oman näkemykseni. Tämä Kreikan talouden konsolidointi on kaikkien tarkoituksena. Sitä on hyvin valmisteltu neuvostossa, komissiossa ja IMFssä. Kreikalle on Kreikalla on nyt oma paketti, jonka tarkoituksena on palauttaa luottamus. On hyvin tärkeää, että pääministeri Papandreou ja hallitus ovat osoittaneet olevansa tässä mukana. Kreikka tekee hyvin paljon ponnistuksia ja tiedämme, että mitä vaihtoehtoa niille ei olekaan. Se, mitä keskuspankki ja komissio ovat lupanneet, luvanneet, niin tällaiset toimenpiteet ovat ennenkuulumatonta solidaarisuutta, jota koskaan ei ole maailmassa näin osoitettu. Tällä tavalla me yritämme saada Kreikan talouden takaisin raiteilleen ja me haluamme myöskin euroalueen vakauden säilyttää. Minä haluaisin korostaa sitä, että komissio on varmistanut sen, että tämä lainamekanismi on eurooppalainen ja että komissio teki, laati sen ja hoitaa sen valvontaa. Komissio on hyvin keskeinen, kun katsotaan, miten Kreikka toteuttaa näitä asioita ja kuinka myöskin näitä lainoja sitten hallinnoidaan. Viikon lopulla meillä on jo kriittinen määrä jäsenvaltioita, jotka ovat tämän oman prosessinsa käyneet läpi antaakseen lainaa Kreikalle – Tällainen ennenkuulumaton talouspaketti, joka on 10 eh, montakymmentä miljardia euroa, eh, ne ovat keinoja vastata Kreikan ongelmaan. Tätä täytyy toteuttaa sekä euromaiden puolelta että Kreikan puolelta hyvin. Molemmat eh, tässä ovat monet tahot samaa mieltä koska myöskin G20-talousministerit ovat tämän takana. Valitettavasti kaikki markkinatoimijat eivät ole kuitenkaan vakuuttuneita. E, sanomme, että epäilijät ovat väärässä, mutta kohta palaan tähän asiaan tarkemmin. Hyvät jäsenet, kun perjantaina täällä huippukokous pidetään näistä asioista, niin me katsomme, mitä tästä on opittavaa. Tietenkin tämä keskustelu on lähtökohta ja näistä päätöksistä pitää puhua vielä jatkossakin ja kaikki 27 maata ovat mukana sitten, kun lopullinen päätös tehdään. Minä haluaisin hyvin selkeästi todeta, että keskustelu ja päätösten teko 27 maan kesken on hyvin vaikeaa. Meidän täytyy nopeuttaa prosessia 27 maata ja, kaikki muutkin tämän tyyppiset toimet antavat meille hyvän pohjan tulevaisuutta varten. Minä näen kaksi päälinjaa tässä ajatuskulussa. Ensinnäkin pitää taloushallinnon sääntöjä tarkastella ja sitten finanssimarkkinoiden uudistus. Komissio on hyvin tiiviisti tehnyt taloushallinnon sektorilla työtä ja tehnyt ehdotuksensa siitä, kuinka asioita viedään eteenpäin. Kolme tärkeää asiaa tässä on ensinnäkin vastuu. Täytyy vahvistaa vastuita ja sitä, että jäsenvaltiot noudattavat sääntöjä. Täytyy sekä estää ennakolta että tehdä korjaavia toimenpiteitä. Ja monet niistä, jotka ovat aikaisemmin kyseenalaistaneet tai epäilleet tätä vakauspakettia, niin kaikki ovat nyt sitä mieltä, että tiivistä täytäntöönpanoa tarvitaan. Toinen keskinäinen riippuvuus, joka meillä on, on se, että me olemme nyt kaikki yhdessä. Täytyy katsoa valtioiden välistä tasapainoa erityisesti euroalueella. Tähän liittyy maiden väliset erot, ja erityyppisiä epätasaisuuksia saattaa syntyä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että toisten kilpailukyky huonontuisi. E, tämä on vain suhteellista. Mehän kilpailemme markkinoilla. Mutta mitä tarvitaan on sitä, että me keskenämme vahvistamme omaa kilpailukykyämme. Sitten täytyy epätasapainon muitakin syitä katsoa. Ja tähän me ehdotammekin lisääntyvää valvontaa ja myöskin talouspolitiikan parempaa koordinointia. Mitä jäsenvaltioihin tulee näissä tarkoituksissa, näin on toimittava. No sitten johdonmukaisuutta. Meidän täytyy itseltämme kysyä, että miten, miten meidän talouspolitiikkamme säännöt ovat johdonmukaisia. Me tarvitsemme sääntöjä erilaisten tilanteiden varalle. On parempi olla vahvistaa turvallisuutta kuin kärsiä. Minä uskon, että poliittisesti on niin, että Euroopan integraatio, siinä on sellaisia hetkiä, jossa tarvitaan enemmän Eurooppaa. Jos näin ei toimita, niin jäämme jälkeen. Hyvin erikoinen hetki on nyt menossa tämä, jota me nyt elämme. Meidän solidaarisuutemme, meidän vastuunkantomme ovat testissä joka päivä. Ja minä toivon, että maidemme johtajat ovat kyvykkäitä tarttumaan tilaisuuteen ja auttamaan ei pelkästään muita, vaan osoittamaan, kuinka vastuuntuntoisia tuntoisia he ovat Euroopan suhteen. Tällaiset uudistukset tuodaan tilanteessa, jossa on aivan ennen kuulumaton tilanne. Eräiden maiden velka on sen suuruinen, että niihin täytyy päättäväisesti puuttua. Mutta täytyy myös sanoa, että ei saa jättää huomiota sitä, että tämä budjetti e, epätasapaino viime vuonna johtui siitä, että oli tällaista ennakoimatonta tapahtumaa, e, finanssimarkkinoiden kriisi, joka ei ollut lähtöisin Euroopassa. Euroalueella e, Euroalue kärsi myös koko maailman tilanteesta. Oli hyvin sel- selvää myös, että tilannetta piti korjata ja hyvin rohkeita reformeja onkin tehty monissa maissa, esimerkiksi eläkejärjestelmään. Ja hallitusta vastuu pitää olla myös tiedossa mm, markkinoilla, markkinatoimijoilla. Täytyy hallitusten olla kansalaisten palveluksessa, koska tällaiset markkinasentimentit, ne ovat markkinatoimijoiden vetämiä. Joskus vastuuta on puuttunut ja se on asia, joka meidän täytyy heti korjata. Me tarvitsemme sellaisia rahoitusmarkkinoita, joita investoinnille tulevaisuudessa tarvitaan ja strategia 2020 liittyy tähän. Me tarvitsemme markkinatoimijoita ja e, reformia on tehtäviä. Minä luotan tähän taloon jotta niitä syntyy. Euroopan instituutiot tekevät yhdessä työtä neuvosto, komissio ja parlamentti. Me olemme riskien hallinnan asettaneet päätavoitteeksi ja erilaiset sääntelyt ja sen, että pankit noudattavat pääomasääntöjä. Tulevana viikkona, viikkoina meidän täytyy vielä täydentää näitä refe, reformeja. Pari viikkoa sitten sanoin, että näiden riskirahastojen ja osakemarkkinoiden kohdalla toivomme, että ajatuksemme menevät jo läpi. Me tarvitsemme eurooppalaista valvontajärjestelmää, systeemisen riskin hallintaa ja kaikki tämä vuonna 2011. Mutta ei pidä olla pelkästään paperilla tämä asia, vaan meidän täytyy kaikki saada tekemään oma työnsä. Ja tähän sisältyy se, että sitovat päätökset ja valtuudet pitää olla silloin, kun eurooppalaisia sääntöjä sovelletaan. Siis ei pelkästään kansallisia, vaan myös eurooppalaisia. Meillä on kansallista valvontaa ja on hyvin tärkeää, että nyt nämä päätökset tehdään Euroopassa. pitää estää markkinoiden väärinkäyttö ja pitää parantaa pankkien pääomien sekä laatu että määrää ja tehdä korjausliikkeitä. Viimeisten kolmen kuukauden aikana ja paradoksaalisesti tällä viikolla vielä eh, velkamarkkinoilla on herätty, ollut huolta herättäviä ilmiöitä. Täytyy katsoa johdannaismarkkinoita ja pörssimarkkinoita. Ja nyt on ehdotettu tiettyjä sopimusmenettelyjä, joissa on säännöt ja joita valvotaan. Me ehdotamme vielä lisätoimenpiteitä, joissa tällaiset suvereenit johdannaismarkkinat olisivat mukana. Ja sitten luokituslaitokset, nekin kuuluvat tähän. Ne ovat hyvin tärkeitä rahamarkkinoiden toimivuuden kannalta, mutta tämä toiminta on liian suhdanneherkkää. herkkää se, että fundamentit markkinoilla ovat tällaiset ja ovatko markkinat liian optimistiset tai pessimistiset. Ruottoruokituslaitoksilla on hyvin suuri vaikutus markkinoille ja ne ovat myös vastuussa kaikesta arvioinnista, jota, jota tehdään. Ja 2008 on ehdotettu uutta lainsäädäntöä näille luokituslaitoksille ja se astuu voimaan muutaman kuukauden kuluttua. Näiden avulla pyritään että siihen, että laitokset toimisivat avoimemmin ja yhteisen edun mukaan. Meidän täytyy kuitenkin mennä pitemmälle. Komissio uskoo, että pitäisi olla valvontaa eurooppalaisen viranomaisen taholta myös tällä sektorilla. Ja tähän, tätä työtä hän tekin teette. Me olemme myöskin kysyneet, että miten näitä kansallisia velkoja ja niiden luokituksia pitäisi miettiä. Meidän täytyy myös vaatia, että muut toimivat tällä tavalla. Komission täytyy varmistaa se, että äh, kansainväliset markkinat eivät ole spekulanttien käsissä. Me tarvitsemme vapaat markkinat, mutta me tarvitsemme myöskin niille sääntöjä. ei pidä asettaa riskiin alle sellaisia asioita, jotka eivät sinne kuulu. Tässä tarvitaan terävää objektiivista analyysiä ja pitää varmistaa se, että kaikki on toteutettavissa. Itse asiassa finanssimarkkinapelurit toimijat ovat vielä markkinoilla – ja viime kädessähän on niin, että veronmaksajat maksavat kaiken. Meidän täytyy stabiloida markkinat ja me olemme toimineet nyt nopeasti ja, ja me aiomme toimia nopeasti jatkossakin. Siksi euroryhmän ryhmästä tulee selkeä vieri, viesti. Me teemme kaiken tarpeellisen ja kaikilla sektoreilla. Kiitokset Hyvä komission puheenjohtaja. Kiitos kannanotostanne. Me voimme yhtyä näihin surunvalitteluihin, jotka esititte. Näinhän kävi tänään tämä Kreikan surullinen tapaus, jonka mainitsitte. Toivottavasti tällainen ei enää jatku. Sitä me kaikki toivomme täällä Euroopan parlamentissa myöskin. Ja nyt sitten poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. EPP, eh, Josef Dahl, ensimmäinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, me elämme Euroopassa hyvin vaikeaa tilannetta, Kreikan vakava tilanne ja sen seuraukset kansalaisiin, joihin jo itsekin muistutitte, nämä traagiset ja dramaattiset seuraukset, joista juuri äsken puhuitte. Tämä suuri alijäämä suurimmassa osassa jäsenvaltioita ei välttämättä ole saanut Euroopalta selvää vastausta, mutta Euroopan vastaus kuitenkin tarvitaan. Nykyisellään on tullut aika oppia näistä ja ryhtyä uudistamaan eurooppalaista hallintotapaa. Me tarvitsemme uudistuksia, jotta jäsenvaltiomme osaavat päättää, eivät enää päättäisi yksikseen ilman kysymättä kumppaneiltaan, koska kuitenkin kyse on yhteisistä arvoista ja yhteisistä, yhteisestä valuutasta. Eli yksikseen ei voi päättää omista budjettiprioriteeteistaan eikä myöskään verotus- ja yhteiskunnallisista kysymyksistään. Me tarvitsemme sel- mielenmuutosta, jotta me meidän puolueemme, kansalliset parlamenttimme ja ministerimme lopettavat tämän yksinäisen päätöksenteon Euroopassa. Juuri he itse ovat tehneet näitä päätöksiä, joihin tilanteen nyt olemme päässeet meidän, täytyy, meidän tulee muistaa vaatia juuri solidaarisuutta aina silloin, kun joku joutuu hankaluuksiin, eikä myöskään unohtaa sitä silloin, kun asiat hoituvat vähän paremmin. Meidän täytyy tarjota selvää apua, eh, mitä avoimimmin eh, julkisen ja vaatia avoimuutta julkisen talouden hoidolta mm, erityisesti meidän täytyy miettiä näitä kysymyksiä, jotka liittyvät kansojen väliseen solidarisuuteen. Jotkut toiset tekevät 35 tuntia viikossa töitä ja sitten 60-vuotiaana jäävät eläkkeelle ja jotkut taas tekevät yli 40, vuot- 40 tuntia viikossa ja sitten jäävät eläkkeelle vasta 70-vuotiaina. Onko tämä sitten solidarisuutta? No minä en, minun mielestäni tämä kysymys ei ole oikea. Täytyy esittää oikeita kysymyksiä ja vastata niihin aivan oikealla tavalla. Ja nämä vastaukset eivät ole kansallisia kaikkia, vaan eurooppalaisia tässä nykyisessä maailmantilassa. Nämä vastaukset eivät liity mihinkään juhlapuheisiin, vaan suorastaan va vastuuseen ja järjen käyttöön. Ja nämä vastaukset meidän tulee löytää ja antaa epäröimättä. Ja meidän täytyy toimia paljon nopeammin, koska nämä hankaluudet odottavat meitä oven takana. Ja meitä on kansalaiset sitten syyttäneet siitä, että me emme ole kantaneet vastuutamme emmekä tehneet tehtäviämme kun, ja olemme sitten joutuneet nyt tekemään näitä vaikeita päätöksiä niin kuin juuri nytkin. Meidän täytyy pyrkiä tähtäämään sosiaaliseen ja taloudelliseen ja myös verotuksellisesti yhtenäiseen Euroopan unioniin. Ja tähän me tarvitsemme hallituksiltamme selkeitä linjauksia sekä oikealta että vasemmalta. Me kuulimme sen, mitä neuvosto sanoi. Kuullaanko meitä? Erityisesti Günther Verhofstadtille esitän tämän kysymyksen. Hän on näitä asioita paljonkin pohtinut ja, ja myös tietää, mitä neuvostossa tapahtuu. Voidaanko neuvostossa neuvostossa asioista todellakin keskustella ja nämä kysymykset täytyy tietysti viedä myös komissioon ja minä hyvä mm, Jose Manuel eh, toivon, että juuri näin toimisit, koska, eh, koska näitä perussopimuksia eh, sinun tulee valvoa. Ja esimerkiksi jos mietin palveludirektiiviä, ei sitä ole vielä oikein saatu täytäntöön pantua ja sitten siinäkin me olemme kasvussa menettäneet minä en usko, että olen kovinkaan lapsellinen, mutta minä uskon, että Eurooppa on nyt tullut totuuden eteen ja minä toivon, että näihin haasteisiin vastattaisiin vastuullisesti ja rohkeasti niin kuin 60 vuotta sitten Euroopan unionin perustaja-isät eh, Schumann, Gaspari ja niin poispäin eh, rohkaistuivat tekemään. Me tarvitsemme rohkeita päätöksiä ja meidän täytyy heidän esimerkkiään noudattaa. Meidän ei nyt tule, he eivät, miten, mitään kansanäänestyksiä ryhtyä ryhtyneet järjestämään, vaan halusivat vastata suoraan niihin kysymyksiin, joita silloin tapetilla oli. Hyvät kollegat, eh, tämä, eh, tässä kriisissä meidän täytyy todellakin osoittaa rohkeutta eh, käyttääksemme oikeita keinoja, koska se sitten vain vakavoituu ja hankaloituu, jos me ryhdymme järjestämään vaikka kansanäänestyksiä tästä asiasta. Meidän täytyy pikapuoliin nyt verotussääntöjä ja rahoitussääntöjä muokata ja sosiaalipolitiikkaa muokata ja me emme saa luoda tällaisia Euroopan unionin välisiä, e, e, e, välisiä eriarvoisuuksia, koska kaikki sen sääntöjen pitää koskea kaikkia 27 jäsenvaltiota. Minä toivon, että neuvostossa nyt todellakin kohdattaisiin tämä Eurooppa sellaisena kuin se on ja sitten mietitään, mitä nyt tapahtuu, koska kaikilla valtioilla voi pikapuoliin, myös Ranskalla samoin kuin kaikilla muillakin valtioilla, olla samanlaiset ongelmat edessä kuin Kreikalla tällä hetkellä ja mitä siinä vaiheessa tehdään. Kiitoksia teille ja minä nyt todellakin toivon, että vastuullisesti ryhdymme rohkeasti toimiin. Paljon kiitoksia puheenvuorostanne. Baarimat Leena, yksi kollegoistamme, on myöskin pyytänyt puheenvuoroa sinisen kortin kautta. Häntä ei löydy tästä puhujaluettelosta. Ja se on kyllä ja hän saa kohta puheenvuoron. Eli tulette saamaan puheenvuoron, odotelkaa pieni hetki. Ja sitten sosiaalidemokraattista ryhmästä Vadia Kutsut, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies. Minä haluaisin ensiksi demariryhmän puolesta kovasti osoittaa myötätuntoa Kreikkaa, suun, Kreikan, Kreikkaan, jotka, joka on nyt joutunut kärsimään myös näistä kuolemantapauksista. Ja minun mielestäni täytyy nyt toimia hyvin rauhallisesti ja osoittaa solidaarisuutta tässä hyvin vaikeassa tilanteessa, jota Kreikka nyt elää. Erityisesti haluaisin myös Jorgos Papandreoulle osoittaa viestini, viestini ja toivoa hänelle poliittista rohkeutta ja poliittista vastausta, vastuuta, jotta hän pystyisi pelastamaan valtionsa tulevaisuuden. Tulevien kuukausien aikana Euroopan unioni varmasti kulkee hänen rinnallaan uusi uudistusten aikaansaamiseksi. Me emme voi nyt jäädä tähän ainoastaan valvojan rooliin. Euroopan unionin unionin täytyy osallistua näihin uudistuksiin ja auttaa niissä. Ja me, meidän täytyy saada tästä Kreikan muutoksesta yhteinen muutos yhtenäisessä Euroopan unionissa, koska meillä kaikilla on yhteinen, yhteiset tavoitteet. Ja sitä varten me tarvitsemme selkeitä Euroopan unionin poliittisia ja taloudellisia ö, välineiden muokkauksia, jotta voimme auttaa tällaisissa hankalissa tilanteissa olevia valtioita. Ja Kreikan kriisin lisäksi uskon, että nyt täytyy tehdä johtopäätöksiä näistä, tulevi, näistä aikaisemmista jo, kuluneista viikoista. Meidän täytyy taloushallintoa selkeästi vahvistaa ja luoda sellainen Euroopan unioni, joka ei pelkästään liity tähän valuuttaan, vaan myös on todellinen taloudellinen yhteisö. Jacques Delorsin aikana ja näistä asioista jo keskusteltiin ja nyt tästä, näistä hänen vaatimuksistaan on tullut selvä todellinen tarve ja meidän täytyy näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin päästä ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy oppia tekemään töitä yhdessä. Vakaus- ja kasvusopimus on juuri koordinoinnin, äh, talouspoliittisen koordinoinnin yksi tärkeimmistä tekijöistä. Ja meidän täytyy koordinoida talouspolitiikkaamme aktiivisesti ja yhdessä aina jo kestävästi, voimakkaasti ja vahvasti ja tehokkaasti ja siten, että me pystymme myös säilyttämään työpaikat. Ja toivon, että komissio vastaa pikapuolin juuri näihin vaatimuksiimme, koska tämä on ainoa logiikka, jota nyt voimme sitten seurata. Meidän täytyy yhdessä pystyä näitä asioita ratkomaan ja rakentamaan tätä yhteisöä yksi, yhdessä. Ja toivon, että komi- toivon Parosolle rohkeutta tässä tehtävässä. Ja me tarvitsemme sitten selviä mekanismeja, joiden pohjalta voimme tällaiset, tällaiset kriisit tulevaisuudessa kohdata Euroopan talousvakautta säilyttääksemme. Ja myös maaliskuussa on sitten Euro- Euroopan demariedustajat kokoontuneet keskustelemaan näistä kysymyksistä. Meidän täytyy toki ymmärtää, että me olemme nyt luoneet tällaisen rahoitu, rah, valuuttajärjestelmän, joka ei kestä kriisitilanteissa ja siihen tarvitaan muutosta meidän joka tapauksessa täytyy toimia solidaarisesti ja kulkea yhteisiä tavoitteita kohtaan. Tai toinen vaihtoehto tietysti on se, että menemme aivan itse tuhon tielle ja ajaudumme taas itsekäisiin kansallisiin aikakausiin. Ja, ja näin jokainen vaan tekee päätöksiä itsekseen omalla, omalla reunallaan. Nyt tämä, uusi, tämä kriisi osoittaa meidän, meidän todellisen yhteen, yhteenkuuluvaisuutemme ja tulevien kuukausien aikana meillä on suuri mahdollisuus osoittaa solidaarisuutta ja parlamentin myös osoittaa selvää kantansa näistä hyvin tärkeistä lainsäädäntöteksteistä, kuten esimerkiksi nämä rahoitukseen liittyvät eri direktiiviehdotukset ja mm, nyt meidän täytyy kantaa tässä kysymyksessä vastuumme, jotta Eurooppa voi mitä pikimmin saada aikaan tällaisen vahvan seuranta- ja valvontajärjestelyn. Ja mm, sitten sen pohjalta me voimme myös puuttua sitten näihin äh, valuuttojen transaktiokysymyksiin ja tilisiirtokysymyksiin konkreettisemmin. Kreikan tulevaisuus pitkälti riippuu myös meidän naapureiden kehityksestä, taloudellisesta kehityksestä, jos me emme pääse sitten näihin 22 strategian tavoitteisiin vastaamaan, niin olemme suurissa ongelmissa. Meidän täytyy pystyä luomaan yhteinen poliittinen ohjelma ja myös hyväksyä se, että mahdollisesti talouskehitys on hyvinkin hidasta ja työpaikkoja syntyy hitaammin, mutta meidän täytyy niistäkin olla ilahtuneita, koska muussa tapauksessa ajaudumme vielä vaikeampaan tilanteeseen. Nyt meidän tulevaisuutemme on tuli kasvamaan haasteessa ja meidän päätöksistämme Euroopan tulevaisuus tyystin riippuu. Kiitokset puheenvuorostanne ja sitten Kive Hofstad. Äh, ALDE-ryhmän puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Merci, puhemies. Minä haluaisin ensiksikin huomauttaa, että toivon kaikkien kollegoiden ja komission puheenjohtajan rinnalla huomauttaa, että tämä mekanismi, jonka olemme hyväksyneet, niin toimii, toiminee. Ja minä olen tyyli äh, sitä kovastikin arvostellut ja erityisesti näitä kahdenvälisiä lainajärjestelmiä arvostellut. Minun mielestäni tämmöinen järjestelmä ei periaatteessa voi toimia, mutta se voi nyt sitten pysäyttää tämän spekulaation, joka on kohdistunut euroa kohtaan Tämä on ollut hyökkäys suoraan euroa vastaan, ei pelkästään Kreikkaa vastaan tai sitten julkisten, julkisen talouden tilaa vastaan Kreikassa. Tämä ongelma on paljon laajempi ja paljon suurempi. Ja minun mielestäni tämä mekanismi, joka nyt on sitten virallistettu, voi täysin toimia, varsinkin koska meillä ei mitään muita välineitä ole, mitään muita keinoja meillä ei ole, joten tämän järjestelmän on toimittava mutta meidän tietysti täytyy tässä toiseksi käsittää se, että pikapuoliin tulevaisuudessa meidän on mahdoton aina tällaista samanlaista järjestelmää käyttää. Me tarvitsemme paljon nopeammin rakenteellisen välineen. Emme me nyt sitten odottele tätä tietenkään tulevien kuukausien aikana, mutta varmasti tulevien vuosien aikana sitä täytyy pystyä odottamaan, koska varmasti tällaisia tilanteita syntyy sitten myöhemminkin. Ja jos me haluamme tällaiset rakenteelliset välineet käyttöömme, niin meidän on muistettava, että me oppia juuri siitä, mitä tässä juuri nyt on tapahtunut. Me ta- viisi kuukautta me on mennyt siihen, että me saisimme tällaisen mekanismin aikaan, kolme kuukautta mitä oikeastaan tehdään periaatteiden osalta ja kaksi kuukautta ehdot, ehtoja sitten siihen laaditaan. Tämä on, koska tässä kyse on hallitusten välisestä järjestelmästä. Minun mielestäni ensimmäinen oppi, mitä tästä voidaan nyt saada, on juuri se, että seuraamme komissiota komission yhteisessä yhteisön kysymyksessä, koska komissiohan on ESO ehdottanut tällaista eurooppalaista lainaa, josta olisi voitu päättää jo oitis jo heti tuolloin tammikuusta, joka nyt jo tähän päivän mennessä olisi voinut osoittaa tuloksensa ja olisi voinut päättää tämän koko spekulaation. Ja minun mielestäni ensimmäinen asia, mitä voidaan nyt oppia tässä viiden kuukauden ajalla, on juuri se, että tietysti toivomme, että tämä toimii tämä järjestelmä, mutta sitten toivotaan, että komissio voi sitten esittää kantansa yhteisölainan, joka voidaan myöntää oitis Eh, joka lopettaa, keskeyttäisi sitten koko eurospekulaation, koska unionin likviditeetti ja uskottavuus on nyt ollut tässä kyseessä ja tässä pelissä. Tontaveden hallitusten välinen järjestelmä 16 sanoo kyllä ja 16 parlamenttia sanoo kyllä ja siihen menee iäisyys. Rehn on tietysti jo ryhtynyt näiden ehdotusten laatimiseen ja to tosiaan toinen oppitunti on juuri se, että me tarvitsemme tällaisia rakenteellisia uudistuksia, eli juuri kasvu, vakaus perussopimuksen ennaltaehkäisevä teksti on juuri tämä eurooppalainen rahasto, tällainen rakenteellinen elin, jota voidaan käyttää sitten heti eh, tällaisten kriisin yhteydessä. Ja sitten kolmanneksi tämä 2020 eh, strategia, joka on paljon vahvempi kuin se paperi, joka meillä nyt tällä erää olisi. Me tarvitsemme paljon vahvempaa strategiaa Tietysti, vai, ja sitten tietysti nämä, nämä luokituslaitokset, nehän nyt, niillähän on oma, oma roolinsa. Jotkut, sit, jos ne sano, puhuvat liian pehmeitä, niin sitten niitä syytetään ja myös liian rankasta puheesta. Mutta me tarvitsemme varmasti tällaisen, tällaisiakin laitoksia, ja tämä ajatus on myös tarkasteltava, tarkasteltava tulevaisuudessa kunnolla. Sitten Espanjan puheenjohtajakauden aikana nyt tätä rahoitusvalvontaa täytyy pikapuoliin nyt nyt saada aikaiseksi. Ei se nyt täällä meidän talossamme ole, vaan kyse on neuvostosta, joka on muuttanut komission ehdotuksia. Minä olen tietysti arvostellut komission tekstiä, mutta komission teksti kuitenkin meni paljon pidemmälle kuin mihin neuvosto meni. Ja me nyt täällä parlamentissa sitten teemme tätä samaa työtä uudelleen kuin komissio jo alun perin teki. Jos te haluatte, että rahoitusvalvonta tosiaankin toteutuu ja sitä voidaan soveltaa kuukauden päästä, niin nopeasti kuukauden sisällä siis ihan heti täytyy päästä yhteisymmärrykseen neuvostossa neuvostossa. Tämä on ihan helppo hoitaa ja sitten rahoitusvalvontaa pystytään ryhtymään soveltamaan. Ja toivon, että tämä menee nyt sitten Ecofinin ja kerrotte tämän kaikille Ecofinin jäsenille, koska mitään muuta tekemistä, muuta vastausta ei ole. Me tarvitsemme tällaisen rahoitusvalvonnan juuri siinä muodossa kuin komissio sitä alun perin ehdottaa. Kiitokset. Ja sitten kompendit vihreät. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Minä vähän jatkan tästä samalla linjalla kuin Giefer Hofstadt. On aivan ilmeistä, että neljän kuukauden ajan olemme hidastelleet, olemme e, epäonnistuneet ja olemme jättäneet keinottelijoille markkinan. Ja neuvoston pitää tämä tunnustaa Merkel ja Sarkozy, kaikki nämä ovat tässä takana. Kaikki voivat lehdistä lukea, että näin on. No sitten toinen asia. Yksi asia. Täytyy ymmärtää, että se, mitä Papaneon hallitus joutuu tekemään, se on lähestulkoon mahdotonta. ECOFIN tai päämiehet eri valtioissa, niin hekin ovat mahdoll- hekään eivät voi tällaisia uudistuksia antaa toisille. Eläkejärjestelmät ei ole onnistuttu Ranskassa ja Saksassa niitä muuttamaan. Nyt Papandreun pitäisi muuttaa kaikki järjestelmät. Ei nyt anneta Papandreulle ja Kreikalle aikaa löytää mitään konsensusta Kreikalle Kreikassa ei sitouduta eikä identifioiduta valtioon. Jokainen hoitaa itsensä. Ja kymmenien vuosien korruptio ja kreikkalaistyyppinen politiikka siellä on ollut vallassa. Nyt täytyy kuitenkin kohesiota eh, luoda. Ja miten tämä nyt sitten tehdään? Katsotaan, miten Portugalissa käy, mitä siellä tehdään. Herra Barrosohan ne tietää, tietää tästä asiasta. Niin, ei, ei, ei hän olekaan koskaan menettänyt, hävinnyt vaaleissa. Se, mitä haluan sanoa, on, että meillä täytyy olla vastuuntuntoa, eikä meidän pidä pyytää, pyytää mahdottomia muilta. Jonkin aikaa sitten eh, sanottiin, että I, I want my money back, eh, lentävä lause – ja tässä nyt kuulostaa siltä, että nyt halutaan kreikkalaisten selkää nahasta repiä rahaa. Nyt lainataan pikkukorolla ja viidellä kuudella prosentilla vaaditaan lainaa takaisin. Sehän on sietämätöntä. Eurooppa tekee aloitteita. Guy Verhofstadt on aivan oikeassa, kun hän puhui eurooppalaisesta rahastosta, solidarisuusrahastosta, josta annettaisiin lainaa. Pitäisi, hyvät toverit, meidän pitäisi muuttaa sopimuksia. Me voimme tehdä perussopimusten muuttamisaloitteen tässä talossa, koska muut eivät pysty tällaiseen päätöksentekoon. Tehkäämme yhteinen aloite parlamentissa, jotta muutamme perussopimuksen, jotta voidaan tällainen EMF eh, e perustaa Eurooppaan. Yes, we can. Tehdäänpä se. No sitten vielä muuta asiaa. No miten sitten ohjataan tätä Kreikan tilannetta? Työllisyyspääosaston täytyy olla siinä mukana, koska mitataan niitä toimia, joita Kreikassa tehdään. Nyt pyydän neuvostolta, että, että F, IMF ja ILO, kaikkien pitäisi olla mukana tässä. Tässähän on ihmisistä kysymys, on työntekijöitä, on työllis, työllisyydestä kysymys, mutta on myös kysymys sosiaaliturvasta ja työllisyysjärjestöjen pitää tässä olla mukana, ettei vain tehdä rahan mukaan kaikkia päätöksiä. Ja sitten vielä viimeinen asiani. Me voimme auttaa Kreikan budjettia aivan yksinkertaisella tavalla. Tehdään aloite Euroopan unionissa se, että riisutaan aseista tämä alue poliittinen aloite, siis Turkki ja Kreikka aseet alas. Anteeksi, ei venäläiset joukot, vaan kreikkalaiset joukot vetäytyisivät Kyproksesta. Eli aseista riisumista minä ehdotan. Me olemme tekopyhiä. Ranska on myynyt kuusi fregattia kahdella ja puolella miljardilla Kreikalle ja 400, 400 000 miljoonalla helikoptereita ja kaikenlaista muutakin kalustoa. Valitettavasti vakoilijani eivät tiedä, mitä kaikkea tässä on, mutta yli kolme miljardia yhteensä. Kuusi sukellusvenettä tullaan myymään kreikkalaisille yksi miljoona miljardi. Siis kaikki myyvät. Meille annamme heille rahaa, jotta he ostaisivat meiltä aseita. Nyt komission pitää laatia kertomus parlamentille kaikesta eurooppalaisesta aseen myynnistä eh, tällä alueella. Me haluamme avoimuutta. Meidän täytyy saada tietää. Jos me toimimme vastuullisesti, niin meidän täytyy vakuuttaa Kreikalle, että sen alue on koskematon. 100 000 soldaat, anteeksi, sotilasta Tämä on aivan järkyttävä iso armeija sellaiselle maalle, joilla on 11 miljoonaa asukasta. Ehkä olisi hyödykkäämpää poistaa armeija kuin laskea palkkoja. Komissio oikeudenmukaisuutta. Lämpimät kiitokset teille. Ja seuraavana sitten EKR-ryhmän eh, puolesta olkaa hyvä. Kiitos puheenvuorosta, hyvä puhemies. No niin, en ole ihan yhtä intohimoinen puhuja kuin edeltäjäni, mutta äh, vuonna 1968 kuitenkin näin omankin eh, namenet televisiosta, kun näytettiin näitä mielenosoituksia. No niin, on kuitenkin katsottava, mitä rahoille tapahtuu. Tässä puhutaan todellakin valtavan suurista rahasummista. 35 miljardia, 60 miljardia. Nyt puhutaan jo 110 miljardista eurosta, eli valtavan suuresta rahasummasta. No, Kreikka on ehkä elänyt yli varojensa, mutta en tiedä voidaanko syyttää siitä niitä ihmisiä, jotka ovat 55-vuotiaana eh, jääneet eläkkeelle. On monia muitakin syitä ja ongelmat ovat pitkälti myös meidän. Atenan ongelmat, herra konventit, vaikuttavat äh, hollantilaisiin, äh, ranskalaisiin kaikkiin. Eli tällainen tarttumavaara, tartunnan vaara on olemassa. Eli nyt meidän on kuitenkin mietittävä näitä e, e, vakaussääntöjä uudelleen, koska näyttää siltä, että nykyiset määräykset eivät johda vakauteen eivätkä myöskään kasvuun. On tärkeää, että e, valvontaa tehostetaan, jotta säännöstä todellakin myös pidetään kiinni tarvitaan erityismenettelyjä silloin, jos maalla on hankaluuksia täyttää edellytykset pysyä eurojärjestelmässä. Meillä ei nimenomaan ole mitään ehtoja sille, kuinka menetellä silloin, jos maa ei pysty säännöstä kiinni pitämään. Meillä on Lissabonin sopimuksessa kyllä säännöt sen suhteen, miten maa voi irrottautua Euroopan unionista. Miksi ei ole samalla määräyksiä siitä, kuinka maa voi irrottautua tai sen tulee irrottautua myöskin äm, talous- ja rahaliitosta. No niin, kasvuluvut ovat varsin alhaiset nyt ja olemme olleet kaikki eh, tiet pidätettyjä vankeja ja nimenomaan veronmaksajia tässä pitäisi myöskin ajatella. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten GUE-ryhmä, puheenjohtaja Biski, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. On selvää, että Kreikkaa on tuettava, mutta tämä avustustoiminta on hieman absurdi tavallaan. Saksa ja Ranska eh, on nyt saanut eh, kantaakseen suuren taakan tästä avusta. Sääntöjä on purettu ja purettu ja nyt ihmetellään, kuinka tämä nyt näin kalliiksi kävikään. Eli virheitä on tehty. Työntekijät, pienet ihmiset kärsivät, mutta pankit eivät joudu vastuutaan kantamaan. Veronmaksajat jälleen kerran joutuvat eh, omaa kukkaroaan kaivamaan pankkien virheiden vuoksi. Ja sitten palkkojen leikkauksiin on tavallisen työntekijän jälleen kerran tyytyminen, vaikkakin annetaan vaikutelmaa siitä, että tässä demokraattisia päätöksiä tehtäisiin, näin ei kuitenkaan ole. Kun ajatellaan Meksikonlahden öljymattoa, niin siellä ainakin vaaditaan saastuttaja maksaa periaatteen toteutumista joka kaivaa rahaa tai kaivaa kultaa, niin olisi vaaran tilanteessa myöskin pystyttävä kulut hoitamaan ja korvaukset maksamaan, mutta pankit eivät pysty maksamaan takaisin edes ottamiaan lainoja. Ja varsin iloisella mielellä näin on spekuloitu euroa vastaan. On tehty ja tehdään edelleenkin, vaikka pitkään jo nyt on käyty puhetta siitä, että jotain tulisi tehdä. Ja ehdotukset, käytännön ehdotuksista on myöskin olemassa, kuinka johdannaiskauppaan tulisi puuttua, kuinka tulisi ottaa esimerkiksi siirto verokäyttöön erilaisia pankkeja sitovia maksuja ja velvoitteita. Näitä ehdotuksia on ihan konkreettisesti jo tehty. Tietysti on selvää, että Kreikankin on omat läksynsä tehtävä, niin kuin muidenkin jäsenmaiden. On tärkeää, että omaisuutta verotettaisiin, korruptiota vastaan taisteltaisiin ja laskettaisiin sitten eh, varustus, sotilaallisia varustusmenoja. Tästähän konvenit jo pitkään puhui, eli näitä toimia myös Kreikalta tarvitaan. Ymmärrän kyllä ihmisiä, jotka Atenassa nyt lähtevät osoittamaan mieltään, mutta en ymmärrä väkivaltaa ja voin yhtyä näihin osanoton sanoihin väkivallan uhrejaan ajatellen. Todellisuudessa mieltään osoittavat ihmiset eivät halua väkivaltaa ja ei tulisi sellaisiin toimiin myöskään langeta. Kiitokset teille. Ja sitten EFD-ryhmän nimissä herra Salavrakos, olkaa hyvä. Kiitos, Kiitokset puhemies. Me toki pyrimme saamaan nämä luvut parempaan suuntaan, mutta e, siitä sitten aina kansalaiset joutuvat kärsimään ja meidän täytyisi nyt pyrkiä löytämään sellaisia keinoja, joiden pohjalta luvut paranisivat ja myös kansalaiset e, joutu, voisivat e, nauttia elämästään. Tänään kolme henkilöä on kuollut Ateenassa palkansaajia, jotka ovat toisten työntekijöiden mielenosoituksessa kuolleet ja tämä talouskriisissä, joka saapui meille Atlantin takaa, on nyt tullut nähdyksi. Ja olemme myös ajautuneet siihen tilanteeseen, että olemme ikään kuin menettäneet luottamuksen ja kaiken politiikan kunnioituksen myös. Ja poliittisessa maailmassa meillä on kolme edustajaa Kreikan parlamentissa, jotka ö, nyt toivovat suuria muutoksia politiikkaan ja myös mielenosoituksia on järjestetty muissa Euroopan unionin valtioissa ja meidän täytyy demokratiaa pyrkiä pitämään yllä. Minä haluaisin sen pidemmittä puheitta kuitenkin huoma- huomauttaa, että meidän täytyy nopeammin pystyä toimimaan tulevaisuudessa ja pyrkiä löytämään kestäviä ratkaisuja, ei pelkästään yhdelle valtiolle, koska tämä on nyt ikään on vain jäävuoren huippu tämä Kreikan tilanne ja myös euroalueen ulkopuolella on huomattava vakavissa vaikeuksissa olevia valtioita. Kiitokset. Olette kreikkalainen, niin en halunnut keskeyttää ja teidän näkemyksenne on meille kaikille tärkeä. No niin. Seuraavana sitten Ramat Lena sitoutumattomien puolesta puheaikaa puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä haluaisin esittää puheenvuoroni Schulzille ja muille. Demarithan ovat nämä näiden ongelmien takana ja nyt puhutaan solidaarisuudesta ja solidaarisuutta heidän mielestään pitäisi nyt toteuttaa. Kreikka kuitenkin on suurin nettosaaja Euroopan unionissa ja juuri nyt tällä erää sitten ahitaan lisää tukea ja vuosien ajan näin on ollut ja Euroopan unionia on tässä sitten aikaan kuluessa laajennettu. viisi, viisi toista vuotta sitten kaksi miljoonaa laitonta maahanmuuttajaa pääsi unioniin ja Espanjassa ja Portugalissakin on suuria ongelmia ja niissä on demarihallitukset ollut voimassa silloin, kun näitä ongelmia on ryhtynyt syntymään ja nyt sitten meidän täytyy ikään kuin maksaa näistä viulut. Kyllä teidän sietäisi hävetä, ja nyt tässä puhutaan siitä, että täytyisi toimia vakavasti ja tiukasti. Mutta minä uskon, että nyt tässä Kreikan pitäisi lähteä euroalueesta ja Espanja ja Portugalikin voivat eh, siitä häipyä koska niiden hallitukset ovat niin kovasti heikkoja ja eh, se on ihan niiden oma syy, että ne ovat tähän tilanteeseen ajautuneet. Espanja, Portugali ja Kreikka ilman näitä hallituksia, jotka ovat saaneet unionista luottoja, eivät ole tehneet mitään järkevää. Point of order, please. Työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Ευχαριστώ kirje, Πρόεδρε. Niin, puhemies. Pahoittelen, että pyysin puheenvuoroa, mutta salavraakokselle olisin halunnut sanoa seuraavaa. Hän totesi, että kolme työntekijää Atenassa saanut surmansa tänään, että kolme muuta työntekijää olisi tämän aiheuttanut. Tämä ei pidä paikkaansa. Rikolliset olivat tässä kuvassa mukana murhaajat. Kyseessä oli rauhanomainen mielenosoitus, jossa työntekijät olivat mukana, eivät he kenenkään käsiksi käyneet. Ja sitten ne, jotka tämän rikoksen tekivät, ovat saaneet mm, kyllä tuomionsa. On väärin mennä sanomaan, että työntekijät olisivat tehneet tällaisia rikoksia. Ei näin ollut. Eivät nämä murhaamiehet työntekijöiden kantoja ilmaisseet. Halusin tämän vain korjata. Hyvä, kiitos puheenvuorostanne. Ja sitten Lambrinidis. Toteaisin nyt tässä vaiheessa, että emme ryhdy laajemmin asiasta keskustelemaan, mutta me kaikki Euroopan parlamentin jäsenet ja varmasti myöskin komission puheenjohtaja, kaikki yhtyvät näihin solidaarisuuden sanoihimme ja surun valitteluihin näiden Kreikan uhrien osalta. Ovat kaikki ystäviämme ja tiedämme kyllä, että vastuu kuuluu konfliktin kaikille osapuolille. Olen itsekin joutunut kohtaamaan tällaisia tilanteita. Olin itse tai toimin aktiivisesti ammattiyhdistystoiminnassa ja olen myöskin toiminut pääministerinä ja voin varsin hyvin ymmärtää, minkä tyyppinen tilanne nyt Kreikassa on, mutta tässä vaiheessa kuitenkin ajatuksemme ilman muuta ovat eh, uhrien omaisten puolella. Kiitos tästä puheenvuorosta teille. l'ordre du jour appelle les déclarations du Conseil et de la Commission sur le dossier e- Seuraavana meillä on Eurooppa 22, uusi eurooppalainen työpaikka ja kasvua edistävä strategia, neuvoston ja komission julkilausumat. Ensin puheenvuoro neuvostolle.